Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa. Esityslistan mukaan seuraavaksi käsittelemme suullisia kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle, ja nämä kysymykset liittyvät sijoittamiseen vähähiiliseen teknologiaan. Lähdemme liikkeelle herra Reulista. Hän on suullisen kysymyksen valmistelija ja annamme hänelle puheenvuoron viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja huomenta, rouva puhemies, komission jäsen, neuvoston edustajat. Tässä kysymyksessä kyse on siitä, että vuonna 2007 komissio esitteli käsitteen, jossa puhuttiin vähähiilisestä energian käytöstä ja että sitä pitäisi soveltaa mahdollisimman nopeasti. Hyvin konkreettisia toimia ehdotettiin. Euroopan teollisuusaloitteita tehtiin